jatkuu. 20 sekunnin kuluttua luen tuloksen. Haluaisin ilmoittaa varapuhemiesten toisen kierroksen äänet. 660 ääntä annettiin 11. Ei ollut valideja. 650 449 oli valideja. Angelilli sai 266 ääntä, 259 Isabel Durand, 175 Kaminski, 141 Silvana Kohmerin, 242 äh, Macmillan Scott, 292 Martínez Martínez, 288 Dagmar Roth Berendt, 276 Livo Rocek, 239 Paul Schmidt, 303 eh, Vidal Quadras, 274 Diana Wallis, 235 Raina Wieland. Kiitos. Jeśli chodzi o kandydatów, którzy otrzymali bezwzględną większość oddanych głosów. Ehdokkaat, jotka saivat tarvittavan enemmistön, ovat seuraavat. Kukaan ei saanut tarvittavaa enemmistöä, ehdotonta enemmistöä. 11 paikkaa, varapuhemiehen paikkaa on siis edelleen täytettävänä joten tarvitaan kolmas äänestyskierros. Ellei kukaan vastusta, oletan, että ehdokaslista pysyy samanlaisena. En kuule vastaväitteitä tähän joten ehdokkaat ovat